7 alakohdan 1 mukaan saan ilmoittaa, että kollega Saks on tervetullut tässä mm, parlamentissa ja hän tulee nautimaan kaikista parlamentaarikojen oikeuksista, kunnes hänen mandaatinsa ei ole tarkistettu tai hänen koskemattomuudesta ei ole tehty lopullista päätöstä ja edellyttää, että kollega Saks on ilmoittanut ennakkoon, että hän ei ole sellainen